So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen... No niin, hyvät kollegat, jatkamme talousasioiden valiokunnan kokousta. Kiitämme sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan kollegoita. Nyt sitten siirrymme esityslistaan kohtaan kahdeksan. Jatkan nyt englanniksi. Ja ensin annan puheenvuoron esittelijällemme edustaja Lykälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin, no, odottelen vähän, että ihmiset saavat kuulokkeet päähän. Eli kiittäisin varjoesittelyitä ja muita kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia mietintööni. Ja haluaisin kiittää myöskin mielittävästä työ, työntekoilmapiiristä. Täytyy todeta, että olimme hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, ettemme halua mitään häiriöitä hyvin toimiville markkinoille, kun nyt ajatellaan eurooppalaisia puitteita katetuille joukkolainoille. Eli olen pysynyt ja näissä puitteissa, eli kyse ei ole siitä, että kiellettäisiin joitain tuotteita markkinoilta, vaan kyse on näistä puiteehdoista, jotka selvittävät mitkä tuotteet ovat sellaisia, että niitä voidaan, niille voidaan antaa etuoikeutettua kohtelua Euroopan tasolla. Ja tätä asiaa käsitellään mietinnössä ja näihin asioihin liittyvät myöskin sitten monet tarkistukset. Ja olemme pitkälti samaa mieltä myöskin siitä, että me emme halua puuttua näihin katettuihin joukkolainoihin, vaan puhumme nyt uusista puitteista, joka sitten liittyy uusiin joukkolainoihin, mutta ei niihin, jotka jo ovat markkinoilla. Jos nyt katson näitä tarkistuksia, niin siellä on oikeastaan kolme kohtaa, joihin haluaisin kiinnittää enemmän huomiota ja joista ei vielä olla ihan samaa mieltä. Ensinnäkin tämän raja, mitä tulee katettuihin joukkolainoihin ensinnäkin, kun katsotaan nyt näitä, tätä etuoikeutettua pääomakohtelua. Ja sitten mietinnössäni olen puhunut näistä muista rahoitusvälineistä, jotka myöskin voidaan luokitella katetuiksi välineiksi pankkisääntelyssä ja rahoituslaitosten sääntelyssä, mutta se ei kuitenkaan ole nauttinut kaikki korkeammasta etuoikeusluokasta. Ja asiasta on nyt sitten erilaisia käsityksiä, eli mikä määritellään katetuksi joukkolainaksi ja mikä sitten on jotain muuta. Eli meidän täytyy nyt katsoa näitä omaisuuseriä ja mietinnössä olen ehdottanut, että katettujen joukkolainojen esältä me käsittelemme esimerkiksi perusoikeuksia ja valtion velkaa, mutta sitten on myöskin muita käsityksiä, jotka ottavat mukaan monta muutakin luokkaa. Jos ajatellaan vaikka infrastruktuuriluottoja, pk-yritysten luottoja, ne kuuluisivat tähän järjestelmään ja tätä käsitellään vielä varjoesittelyiden kokoussa. Sitten olemme puhuneet kilpailukysymyksistä, eli meidän täytyy katsoa, miten käsitellään laivoja, jotka ovat saaneet etuoikeutettua kohtelua, ja toiset liikennemuodot eivät ole saaneet tällaista kohtelua, esimerkiksi lentokoneet tai luotijunat. Eli kilpailun kannalta tässä nyt on kilpailun vääristymistä. Tässä on suosittu laivoja, ja sitten katetut joukkolainot laivojen osalta ovat vähemmän likvidejä kuin joukkolainat, jotka liittyvät vaikka valtioiden joukkovelkoihin. Eli tästä, tästä näkee, että näitä laivoja on tosiaan suosittu. Eli tämä on asia, jota täytyy vielä käsitellä. Ja sitten toinen tärkeä asia liittyy siihen, että pidentän tätä aikaa, jolloin voi käyttää tätä conditional pass-menettelyä. Ja ehdottaisin, että me sallimme tämän menettelyn, mutta se rajoitetaan yhteen vuoteen. Ja soft bulletien osalta täytyy varmistaa, että ei ole mitään mielivaltaista kohtelua liikkeelle las, liikkeeseen laskijoiden osalta tällainen soft bullet rakenne edellyttää viranomaisten lupaa. Ja sitten tähän liittyy monenlaisia näkemyksiä, että soft bullet liittyy makrotalouden taloudellisiin tilanteisiin. Ja henkilökohtaisesti mielestäni tämä on erittäin vaikea määritellä, koska sitten täytyisi katsoa, mitkä makrotaloudelliset tilanteet riittävät tähän meidän mitkä eivät. Se nyt tuskin on mahdollista. Ja lisäksi on vaikea miettiä sitten sitä, mitä tämä riski voidaan siirtää investoijille. Se aiheuttaisi sitten reaktioita, joita ei pystytä arvioimaan. Ja sitten vielä kolmas kohta, eli arviointimenettelyt. Joissain tarkistuksissa on puhuttu juuri tästä, ja tärkeää on se, ettei keskitytä aina tähän nimellisarvoon, vaan on myöskin omaisuuseriä, joiden markkina-arvo on paljon alhaisempi kuin nimellisarvo, joten meidän täytyy ottaa markkina-arvo paremmin huomioon. Tästä pitää vielä keskustella. Eli jos markkina-arvo olisi nimellisarvon yläpuolella, niin sekin pitäisi ottaa sitten huomioon sitten kun mietitään näitä takeita. Kiitoksia. Thank you very much and now we come to our... Kiitos. Ja nyt sitten äh, varjoesitteli äh, Darius Rosati ensin. Thank you, Chairman, and let me Kiitos äh, ja kiitokset herra Lukelle siitä, että hän on valmistellut tämän mietinnön. Ajatus siitä, että meillä on eurooppalaiset puitteet äh, katetuille eh, joukkolainoille. Tämä on hyvä ajatus. Nämä ovat markkinat, jotka ovat kehittyneet hyvin nopeasti. Ja ottaen huomioon, että kansallisissa säätelyissä on hyvin paljon eroavaisuuksia, meidän on yritettävä nyt eh, saada tämä eurooppalainen puitteisto vankemmaksi ja tehokkaammaksi. Toisaalta se, että hyväksyy tämän yleisse ajatuksen siitä, että työskentelemme tämän aiheen parissa, niin eh, ehkäpä nyt on hieman ennen aikaista lähteä tekemään nämä päätöksiä tämän puitteiston erityispiirteistä. Sen vuoksi, että meiltä puuttuu kuitenkin aika paljon eh, tärkeää taustatietoa markkinoiden toimivuudesta ja mahdollisista muutosten vaikutuksista. Meillä ei ole kattavaa vaikutusten arviointia, katettujen joukkolainamarkkinoiden toiminnasta, eikä ainakaan varsinkaan mahdollisista, näistä mahdollisista muutoksista ja siitä, miten tämä markkina eri segmentit toimivat. Joten minusta meidän pitäisi jatkaa tämän asian työstämistä läheisessä yhteistyössä komission kanssa ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa – jotta meillä voisimme kerätä enemmän todisteita siitä, miten tämä potentiaalinen asetus mahdollisesti voisi vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Pidän esittelijän lähestymistavasta, jossa ei pyritä täyteen harmonisointiin koko EU:ssa, vaan ennemminkin pyritään luomaan tiettyjä sääntöjä ja periaatteita, joita sitten sovellettaisiin EUn laajuisesti, mutta siitä huolimatta jätettäisiin tilaa kansallisille ratkaisuille. Ja tämä argumentti tämän lähestymistavan puolesta on se, että on ollut paljon tilanteita tiettyjen jäsenvaltioiden markkinoilla, joissa on käytetty erilaisia ratkaisuja. Ja nämä eri katettujen joukkolainojen markkinasegmentit ovat toimineet vuosikaudet. Joten jos jokin asia toimii hyvin, niin ei silloin ole mitään välitöntä syytä muuttaa tätä. Ja jos halutaan muuttaa, niin meillä täytyy olla selkeät todisteet siitä, että nämä muutokset todellakin parantavat tilannetta ja että me tarkistamme, mitä tilanteita me voimme muuttaa hyvästä vielä paremmaksi. Nämä ihan yleishuomiona ja sitten nämä kolme asiaa, jotka esittelijä itse otti esiin. Ensinnäkin tämä määritelmä, mikä on katettu joukkolaina. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään selkeää määritelmää, se on totta. Ja tässä käytetään usage direktiiviä lähtökohtana ja edustaja Luke ehdot, ehdottaa, että käyttäisimme katettua joukkolainen nimeä vai niille, jotka ovat CRR yhteensopivia artiklan 129 kanssa CRRssä, joka vähentää katettujen joukkolainojen kattavuutta ja itse asiassa eliminoi ne tästä kategoriasta ainakin osan niistä katetuista joukkolainoista, jotka on laskettu liikkeelle jo jokin aika sitten. Ne, jotka on mainittu artiklassa 129. Olen edustaja Luken kanssa samaa mieltä siitä, että on erilaisia riskitasoja tulojen eri tasojen kanssa. Eikä meidän tulisi asettaa eri, tas, eri, eri tasolle erilaisia katettuja joukkolainoja riskitasojen mukaan. Ja sen mukaan, että mitkä olisivat parempia kiinteistölainat tai valtion joukkovelat. Toki me voimme puhua näistä potentiaalisista mahdollisuuksista, joita on käytetty eri maissa ja ottaa se mukaan tähän, kuten PK-yritykset Ranskassa tai yksityiset kumppanuudet joissain maassa, koska nämä markkinoiden osat ovat toimineet hyvin. Eikä meidän sen vuoksi pitäisi tuhota mitään, mikä on toiminut hyvin ja samanaikaisesti huomioida sitten riskit. Luke ehdottaa katettuja joukkolainoja, jotka olisivat näitä, nämä ensimmäiset, jotka olisivat CRR yhteensopivia miinus tietyt lainat ja sitten kaikki katetut joukkolainat olisivat tämän uuden eurooppalaisen lainsäädännön alaisia. Minulla on tähän kompromissiehdotus. Me voisimme ajatella kolmea kategoriaa. Ensimmäinen olisi tämä premium katettu joukkolaina. Ja sitten kaikki muut olisivat eurooppalaisesti taattuja katettuja. Sitten vielä kaksi asiaa, mitä tulee tähän ähm, maturiteettiin. Minusta tämä antaa mahdollisuuden äh, investoijille tässä ja sen vuoksi tästä pitäisi vielä puhua ja minä kannattaisin sitä, että meillä olisi tässä enemmän äh, laajennusta. Ja sitten mitä tulee varojen arviointiin ilman, tai siis me täytyy huomioida, että meillä on erilaiset käytänteet eri maissa ja sen, sen vuoksi minusta tämä pitäisi jättää kansallisen lainsäädännön päätettäväksi. Kiitos ja täytyy muistuttaa, että koskapa me olemme jo aikataulussa myöhässä, koska edellinen kokous venyi, niin meidän ei tule tätä kokousta venyttää, vaikkakin tämä on tärkeä asia. No niin, SND-ryhmä. Alfred Sand, ole hyvä. Let me also start by... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös ensin kiittää esittelijää hänen hyvästä yhteistyöstään, kun on etsitty kompromisseja mietintöön. Varmastikin olemme kaikki samaa mieltä, että integroidummat eurooppalaiset puitteet pitäisi rajoittaa periaatteessa pohjalle tukeutua kansallisiin järjestelmiin, koska niin olemme monta, olemme monta kertaa sanoneet, että ne ovat toimineet tähän mennessä varsin hyvin, eikä pitäisi häiritä tätä hyvää toimintaa. Minä ainakin puolan tällaista kevyttä kehystä, lainsäädäntökehystä. Pitäisi tukehtua siihen, mitä tähän mennessä on saatu aikaan ja tämä sektorihan on toiminut erittäin hyvin, eikä meidän pitäisi arvailla, mikä tilanne tulee olemaan markkinoilla uusilla säännöillä. Peruskompromissin pitäisi olla se, että mikä markkinoilla toimii hyvin, sen se pitäisi muuttaa Euroopan tasolla. Me tarkastelemme kansallisia käytäntöjä ja se on kaikki toiminut todellakin hyvin, sitä ei pidä muuttaa. Mitä tulee sitten Mä olen tehnyt vain kaksi tarkistusta. Ensinnäkin laaja määritelmä katetuista joukkolainoista. Suoraan sanottuna minä uskon, että kaikki katetut lainat pitäisi olla sellaiset, että ne sopivat yhteen yhteissijoitusdirektiivin kanssa. Ja ne jo katetut joukkolainat, jotka sopivat myös pääomavaatimusdirektiivin kanssa yhteen, ne pitäisi saada etuoikeutettu kohtelu mutta näiden pitäisi pysyäkin tällaisena katettuna, katettuna joukkolainoja, lainoina, eikä muuttaa niitä miksikään vakuudelliseksi velkasitoumukseksi. Minä en liittäisi tätä katettua joukkolainetta <clears throat> tähän, tähän merkitykseen, mistä esittelijä puhui. Tämä lisää monimutkaisuutta järjestelmään ja mahdollisesti jos pääomavaatimukset muuttuvat, se voi vaikuttaa kielteisesti liikkeeseen laskijoihin. Itse asiassa komissio on juuri julkaissut tutkimuksen, joka on juuri tämän suuntainen. Se tarkastelee joukkolainoja, jotka on mer- määritelty uuditsin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kateetut joukkolanat vieläkin allistetaan bail-in-menettelylle. Mitä tulee sitten pk-yrityksiin ja kiinelainoihin, lainoihin. Olen tietoinen siitä, että esittelijällä on tämän asian tämän ongelmia. Kaatetut on, on otettu eri alueilla käyttöön, niin mielestäni hän on kyllä tässä oikeassa, mutta ehkä olisi paras antaa komission tehdä lopullinen päätös asiasta ja käyttää arviointikykyään. Se, mitä nyt on ehdotettu, sen pohjalta voimme ymmärtää tämän tyyppisen huolen, mutta tämä voidaan jättää toistaiseksi vielä avoimeksi kysymykseksi. Ehkä kaikki eivät eikä esittele kuitenkaan pidä tästä. Sitten vielä maturiteetista. Ymmärrän, kun tämän maturitin jatkoa pitäisi rajoittaa, eikä se pitäisi olla harkinnanvallainen, jos on vain näitä niin sanottuja maturiteetan pidennet äh, kertalyhenteisiä, jotka annetaan niin käytössä luxemburgissa ja Espanjassa. Kaikissa muissa oikeudenkäyttöalueilla nämä maturitetaan pidennettävät joukkolainat ovat olleet standardisiksi. Me puoltaisimme sitä, että sallitaan eh, maturitettien pidennettävä ehto, eh, tiettyissä rajoissa. Sitten otettiin esille vielä asuntokiinelainat Ranskassa. Ne on nyt luettu pois eh, kohtelusta, koska ne eivät ole kiinalainoja. En oikein ymmärrä tätä kohtaa, koska jos raskas sellainen käytäntö, että tällainen toiminta on 40 prosenttia markkinoista, jos se on toiminut kerran hyvin, niin miksi sitä pitäisi muuttaa? Jos nyt joku toimii hyvin, niin annetaan sen sitten toimia. Kyse on erityisesti Ranskan markkinoiden piirteistä. Mielestäni meidän ei pitäisi nyt parantaa markkinan toimintaa itse, jos nyt kerran toimivat jo hyvin. Annetaan niiden toimia. Tietenkin esittelijä esitti hyvän kommentin kyllä tästäkin asiasta. Sitten vielä lopuksi on joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, mitä omaisuuseroja voi, omaisuuseroja voitaisiin ottaa katepuuliin mukaan. ovat toimineet varsin hyvin, eikä ongelmia ole ollut. Miksi meidän täytyy sitten mainita ongelmia on näissä katetuissa joukollisuudessa takuudut, jota on käytetty laiva lainoissa. Edustaja Virinkkä, olkaa hyvä. Like to apologize. Kiitos. Pyydän anteeksi koron puolesta. Hän nyt ei päässyt tänään paikalle. Älä muita menoja. Kora kiittää kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta ja kompromissitarkistuksista. Niin sanotettu otettu huomioon hänen tarkistuksensa. Täytyy korostaa, että katetut joukkolainat toimivat tällä hetkellä hyvin Euroopassa ja kansalliset puitteet ovat olleet olemassa jo pitkään. Alankomaissa uudistettiin järjestelmää kokonaan vuonna 2015 ja meidän täytyy vielä tarkastella, olisiko mahdollista luoda vielä integroidummat eurooppalaiset puitteet katetuille joukkolainoille. Ja tämä pitäisi pohjautua hyville käytänteille, jotka pankkiviranomainen on maininnut omassa raportissaan, joka julkistettiin vuonna 2014. Kuten pankkivalvontaviranomainen ehdottanut, Meillä pitää olla korkeat standardit ja hyvät markkinakäytänteet. Ja meidän täytyy ottaa huomioon olemassa olevat kansalliset järjestelmät häiritsemättä niiden toimintaa. Oikeudenkäyttöalueiden väliset erot täytyy ottaa huomioon ja pitää antaa riittävästi joustavuutta ja myöskin hallinnollista taakkaa pitää välttää. No sitten eurooppalaiset joukkolainet, joista esittelijä puhui, niin me mietimme, kannattaisiko pyytää, että komissio teettäisi kunnollisen vaikutusten arvioinnin. Sen kautta voitaisiin paremmin ymmärtää, olisiko ISN-järjestelmä, joka vaikuttaa tuotteiden monimuotoisuuteen ja samalla se edistäisi niiden rahoitusta vahingoittamatta perinteisiä joukkolainamarkkinoita. Alderyhmän varjoesittelijä odottelee avointa keskustelua tästä kysymyksestä, jotta löydettäisiin yhteinen kanta Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitos. Sitten GUE-ryhmä Miguel Viegas. Lyhyesti puheenjohtaja. En halua pidentää tätä keskustelua, jonka haluan toistaa. Haluan vain kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä on varsin varovainen lähestymistapa katettuihin joukkolainoihin. Ne toimivat hyvin. Meidän pitää pitää katsoa joukkolainojen järjestelmän toimintakykyisenä. Kuitenkin jonkinlaisia huolia on siitä, että luotaisiin uuden tyyppinen joukkolainen niin sanottu tällainen eurooppalainen vakuudellinen velkasitoumus. Tämä on jonkinlainen hybridiväline oikeastaan ja siis tämä on tällainen hybridi arvoperäistämisen ja katetun joukkolainan välillä. Tässä on tällainen Euroopan turvallisuusmerkintä ja markkinat voisivat nähdä tämän jonkinlaisena ylimääräisenä takuuna, mutta ei se oikeastaan kuitenkin vastaa tuotteen luonnetta ja minkälaiseen riskiin ollaan liittymässä. Meillä on jotakin näkemyseroja, mutta ja, mielellämme jatkamme työtä eteenpäin, että saadaan aikaan näitä kompromisseja. Jos kyseinen tuote olisi oikea tapa varmistaa, että katejoukkolat voivat toimia niin kuin nytkin toimivat, niin silloin tämä olisi varmasti paras tapa eteenpäin. Kiitos. Sitten Sven Giegold vihreistä. Ilman mikrofonia. Äh, Ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin kiitos myös meiltä kollegoille hyvästä yhteistyöstä, myös esittelijälle. Tämä peruslinjaus, linjauksen kanssa olemme samaa mieltä, nimittäin se, että sanotaan, että tähän mennessä markkinat ovat toimineet kohtuullisen hyvin ja että meidän täytyy huolehtia siitä, että me emme tee enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta kuitenkin olisi järkeä järkevää ottaa huomioon nämä katetut joukkolainat sillä tavalla, että niillä voitaisiin edistää pääomamarkkinoita, mikä on hyvä asia. Ja että komissio ja pankkiviranomainen ovat jo esittäneet toimenpideehdotuksia ja toivomme, että tästä tulee äh, positiivinen ja avoin pääsy markkinoille, siltä se nyt kuunnostaa ratkaisevalta vaikuttaa kuitenkin se, että jos me lähdemme harmonisoimaan Euroopan tasolla, niin meidän täytyy varoa tai huomioida se, että standardit ovat korkeita, emmekä lähde vesittämään standardeja. Se on johtoviiva. Ja sitten on tiettyjä yksityiskohtia, joissa on avoimia kysymyksiä. Otan niistä vielä kaksi asiaa. Hyvin pitkälti olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kun puhutaan näistä kriteereistä CRRssä, niin tässä on yksi puolista se, että laivoja tuetaan ja voisi kysyä, ovatko nämä nimenomaan niitä sektoreita, jotka ovat erityisen turvallisia. Tilannehan olisi voinut käydä toisin kuin ne, mitä nyt kävi, kun on kysymys katetuista joukkolainoista. Mutta tämä kuitenkin on johtanut eh, markkinoiden vääristymiseen. Joten Alden ehdotus siitä, että ensin tehdään vaikutusten arviointi, olisi minusta ihan järkevä keino mennä eteenpäin. Toisekseen eh, on eh, nämä arvioinnit markkinahintaan. Se on yleensä, ei ole normaalia. Arviointi markkinahintojen mukaan johtaa arvioinnissa epävarmuuteen, byrokratiaan, kallistaa tuotetta, joka tähän mennessä on ollut hyvinkin yksinkertainen ja tähän mennessä myös siksi ehkä toiminut niin hyvin. Eli jos ei nyt halua pahasti ajatella, niin ehkäpä tässä on, on kysymys siitä, että haluttaisiin valtion joukkovelkoihin erilaiset tasapainot. Mutta minusta tähän ei pitäisi nyt puuttua tai kajota. Me emme tarvitse tällaista. Ja uskon, että me voimme päästä hyvään kompromissiin. Thank you very much. Uh, the... Kiitos. EFDD von Storch ei ole paikana. EFD äh, Anemans. Minun täytyy ikävä kyllä sanoa hyvästit kollega Lykelle Tässä mietintöluonnoksessa ei ole mitään velvollisuutta, vaan siellä puhutaan siitä, voidaanko määritellä nämä asiat ja voidaanko EUssa vapaaehtoisesti lähentää näitä asioita, mutta näissä tarkistuksissa kompromisseissa pyritään nyt siihen, että puututaan näihin katettuihin joukkolainoihin Euroopan tasolla. Tässä on puhuttu tästä päämarkkinaunionin edistämisestä. Sitten tämä määritelmät on jo tehty ja sitten tässä on puhuttu näistä kompromisseista, jotka liittyvät markkinan vääristymien korjaamiseen ja erilaisiin suosituksiin – ja siellä on vielä lisävaatimuksia jäsenvaltioille, eli tässä nyt palataan raporttiin, jonka hyväksyimme. Eli pelkään pahoin, että me emme pysty tukemaan tätä tekstiä. Kiitos. Catch äh, the yksi kollega on pyytänyt puheenvuoroa, Pervans Peres, mutta vain yksi minuutti, koska komissio haluaa käyttää puheenvuoron ja sitten myös esittelijällä on oikeus puhua. Ja tulkkaus on varattu vain puoli yhteen. President, euh, beaucoup de choses ont été dites. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on jo paljon sanottu. Ottaisin vain kolme asiaa esille. Ei voida lähteä siitä periaatteesta, että täytyy säilyttää nämä markkinat, siis nehän toivat hyvin ja muuttaa sitten näitä kansallisia käytäntöjä. Jos nyt olisi sama malli käytössä kuin eh, esittelijän maassa. Tähän muut jo viittasivat mielestäni. Eh, tämä taattujen joukkolainen malli pitää säilyttää, koska se on aina toiminut ja se on hyvä rahoitusväylä. Sitten toinen asia, kun kyse on jouk- valtion lainoista, joukkolainoista, tällaisten eri kompromissien kautta, joita meillä nyt ei vielä ole, mä, mä tätä kysymystä. Valtion lainat ovat moni, ei pidä tehdä niitä monimutkaisempia kun nyt tilanne on. Sitten jaan sen, mitä Svenkin sanoi, nimittäin voidaanko siirtyä nimellisarvosta markkina-arvoon. Tässä on edes ajattelumalleja, kun tiedetään, kuinka volatiliteettisesta markkinoista on kysymys. Ja esittelijä sanoi, että tämä voisi olla kiinnostavaa jossain tapauksessa, mutta ei kuitenkaan miten tapahtuu, jos markkinat ovat nousussa, mutta spekulatiivisia riskejä saattaa liittyä tähän viitearvoon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten komissiosta David Miero. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, we very much... Kiitoksia puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä tätä mietintöluonnosta osana keskustelua katetuista joukkolainoista. Se on hyvä rahoituksen lähde eurooppalaisille pankeille. Mietinnössä on myöskin katsottu, mitä hyötyjä on harmonisoinnissa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että sen ei pidä vaarantaa kansallisten mallien toimintaa. Tutkimuksessa on selkeästi todettu myöskin, että harmonisoitujen puitteiden edut ovat paljon suuremmat kuin kustannukset. Eli komissio katsoo nyt sitä, miten voitaisiin harmonisoida tätä järjestelmää, joka pohjautuu kansallisille järjestelmille, kuten on suoristeltu myöskin pankkiviranomaisen raportissa. Me teimme tämän selvästi raportissa, joka julkistetaan ensi viikolla. Ja yksi asia, jota pitää tarkastella, on se, mikä on katettujen joukkolainojen rakenne tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on kaksi luokkaa. Toinen liittyy usitsiin ja toinen on sitten etuoikeutetussa kohtelussa. Kahden tason järjestelmä on vankka rakenne. Silloin voidaan antaa etuoikeutettua pääomakohtelua kaikkein turvallisimmille katetuille joukkolainoille ja meillä on välineitä, vaikka ne eivätkään täytä näitä samoja standardeja, niin kuitenkin ne on tunnustettu katetuiksi joukkolainoiksi. Esimerkiksi mitä tulee likviditeetin hallinta järjestelmille pankeissa. Eli meidän pitää olla valppaina ennen kuin lähdetään muuttamaan tätä järjestelmää, koska se saattaa häiritä markkinoiden toimintaa väliarvioinnissa myöskin tarkastellaan tätä uutta välinettä Secured Note ja sitä, miten, mikä on sen suhde toisiin välineisiin ja markkinoihin. Mietinnössä on käsitelty myöskin softbullet ja CPT-kysymyksiä. Tällaiset rakenteet pohjautuvat markkinoille ja ne liittyvät riskeihin, jotka on havaittu. Ne liittyvät esimerkiksi likviditeettiin, esimerkiksi jotta pystyisi selviämään vaikeista markkinatilanteista. Näitä ei tällä hetkellä EU-ssa säännellä, mutta niitä käytetään kuitenkin paljon, joten olisi tärkeää luoda puitteet, jotta voidaan säädellä näitä rakenteita katettujen joukkolainojen osalta. Eli puheenjohtaja, toistaisin vielä, että pidämme erittäin hyvänä tätä mietitulonosta tänäistä keskustelua Tämä vaikuttaa varmasti päätöksemme, eli jatkammeko lainsäädäntöehdotusta tekemistä vai emme. Ja jos etenemme, meidän täytyy edetä varovasti ja meidän täytyy muistaa tämänhetkiset rakenteet, jotta me turhaan häiritse tätä tärkeää pankkien rahoituslähdettä. Kiitos. Kiitos ja vielä lopuksi puheenvuoro esittelijälle ihan lyhykäisesti yhteenvedon tekemiseksi. No, puhun nyt sitten englantia niin kuin kaikki muutkin. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitän teitä huomioistanne ja ehdotuksistanne. Ja ihan lyhykäisesti haluaisin kommentoida muutama asia, jotka täällä mainittiin. Ensinnäkin se, mitä edustaja Rossaati ehdotti tällaisesta kolmikantaisesta lähestymistavasta katettuihin joukkolainoihin, niin ehkäpä tämä olisi järkevä tapa kompromissiksi koska kuten komission edustaja sanoi, meillä on jo tällainen äh, kaksi äh, kaltainen, jota kutsutaan katetuksi joukkolainaksi. Että kaksitasoinen äh, olisi ehkä järkevä tapa noudattaa tätä. Mitä tulee CRR, ainoa ehdotus mitä tein liittyy näihin laivoihin aluksiin ja että ne poistettaisiin tuolta suosituimmuusjärjestelystä, joka heille on taattu, koska ei ole oikeastaan olemassa mitään faktoja sen perustaksi. Ja mitä te mainitsitte näistä valmistajista, niin arvostan näitä takuita mutta kompromisseissa noudatan sitä suositusta, jonka Euroopan pankkiviranomainen on antanut, eli että Kiina lainat voivat olla tällaisia takuita, mikäli liikkeelle laskija näin tekee. Ja pankkiviranomainen on tätä suositellut. Ja meidän täytyy huomioida CRR-direktiivin äh, tekstit. Ja sitten mitä tulee näihin maturiteetteihin, tämä on uusi asia. Äh, sitten ähm, soft bullets ovat jo olemassa. Argumentti sanoa, että ne ovat toimineet tähän asti hyvin, miksi meidän pitäisi muuttaa sinne sitten jotain. Tämä on hieman lyhytnäköistä, koska 2007 olisi voinut sanoa, että äh, nämä jotkut tietyt asiat toimivat hyvin ja ei muuteta yhtään mitään, mutta meidän täytyy tavallaan ennakoida tulevaisuutta ja järjestelmäriskejä kuten jo alkupuheenvuorossani sanoin, ainoa mitä tässä mietinnössä haluan tehdä on, että me määrittelemme selkeästi, mitkä katetut joukkolainat tai mitkä velkajärjestelmät saavat suosituimuskohtelun lainsäädännössä. Tämä pitää määritellä tarkasti. Ja siinä sitten se näkökulma, onko hyvä tehdä maturiteettien pidennyksiä johtuen makrotaloudellisista kehityskuluista on ihan validi asia, josta pitää keskustella. Me voimme puhua tästä varjoistelijan kokouksessa. Minä olen kyllä huolissani näistä järjestelmäriskeistä. Vaikutusten arvioinnin Alden kollega ja Darius Rosati ottivat esiin. Tämä voisi olla hyvä tapa tarkastella tiettyjä asioita, jotka ovat ristiriitaisia Tämä on oma aloite mietintö, ei lainsäädäntömietintö, mietintö, joten me emme tässä tavallaan määrittele lainsäädännölle mitään, vaan me otamme esiin huolenaiheita ja tarkastelemme olevassa olevia ongelmia. Ja toki me voisimme vaatia tässä vaikutusten arviointia. Enkä minä näe tässä nyt mitään aikapaineita saada aikaan lainsäädäntöä. Mutta meidän täytyy olla tietoisia, että tietyt kehityskulut markkinoilla ovat muuttumassa. Ja sitten vielä lopuksi ESNistä. ESN, siten kuten minä näen, ovat mahdollisuus yrittäjille rahoittaa investointiprojekteja, joissa ne eivät nyt voi käyttää hyväkseen tiettyjä institutionaalisia järjestelyitä, jotka ovat eh, hyödyntäneet muita projekteja, kuten esimerkiksi tämä erityinen julkinen valvonta ynnä muuta. Eli kun on kysymys sekuritaasiasta, niin ne ovat joutuneet hankalampaan asemaan. ESN väline voisi nyt olla mahdollisuus yrittäjille, joiden tuotteet eivät sovellu katetujen joukkolainojen saamiseen. Ja tämä voisi olla hyödyksi markkinoille, Miksi me emme tarjoaisi näille ö, yrityksille myös tällaista puitteistoa? Ja nyt me olemme ylittäneet tulkkien työajan, joten siirrytään eteenpäin. That this afternoon in your shadow meeting is... Niin, tänä iltapäivänä me, me jatkamme varjoesittelijöiden kokouksella ja mikä tarvitse enempää tulkkausta, joten kiitokset siitä. Seuraava kokous on 9, eh, tämä käsitellään 9. päivä kesäkuuta ja sitten seuraavassa täysistunnossa. Seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Kiitokset, kokous on päättynyt.